Hello everyone. Oikein hyvää iltapäivää. Jos esityksestä luonnokseen ei ole vastalauseita, se voidaan hyväksyä muutoksitta. Nykyinen kuulemistilaisuus hormonihäiritsijöistä ja vaikutuksesta kansanterveyteen ja ympäristöön ja siitä, miten Euroopan unionin puitteistoja ja lainsäädäntöä tulisi muuttaa vastaan vetoomusten pohjalta järjestetään torstaina 22. maaliskuuta kello 9.45. Ja olette kaikki lämpimästi tervetulleita osallistumaan. Sitten keskiviikkona 27. maaliskuuta kello 14 järjestetään valiokunnan työpaja uusien ajoneuvojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidistandardeista. Olette tervetulleita myös tähän tilaisuuteen. 12. huhtikuuta iltapäiväkokous on peruttu. Sitten sihteeristössä tiettyjä muutoksia. Mateo Medigatti oikeudellisesta yksiköstä on liittynyt äh, tänään sihteeristöömme ja hän on paikalla siellä. Tervetuloa. Ja tänään tulkkaus tarjolla 20 kielellä ja niin kuin aina tämä kokous lähetetään suorana lähetyksenä internetissä. Ja asiakirjat ovat e-meeting-sovelluksessa tarjolla. Nyt voimme siirtyä käsittelemään esityslistaa. Ensimmäinen on kohta tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevat yhteiset säännöt. Valmistelijamme on Downtown ja olkaapa hyvä. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Tänä päivänä Euroopassa tieliikenne edustaa 49 prosenttia kokonaisuudessaan tavarakuljetuksista ja yhdistetty käytetty. Kuljetus vuonna 2014 edusti vain 12 prosenttia. 18,3 prosenttia tieliikenteessä, ratateitse ja 6, noin 6 prosenttia vesiteitse tavaroita kuljetan. Tässä kannattaa muistaa muutama määritelmä, eli multimodaali kuljetus ja yhdistetty kuljetus, ne eivät ole sama asia. Tässä ensimmäisessä on kysymys siitä, että peräkkäisten liikennemuotojen avulla kuljetetaan tavaroita. Ja tämä toinen yhdistetty kuljetus, sitähän säädellään jo direktiivillä 92 ja komissio ehdottaa, että tätä direktiiviä muutettaisiin nyt No, minkä takia tämä on meidän valiokuntamme kannalta tärkeä tämä teksti? No sen vuoksi, että tavarakuljetus tulee tästä vuoteen 2050 kasvamaan erittäin paljon ja tällä on taloudellista merkitystä meidän teillämme tulee olemaan aina vain enemmän raskasta tavarakuljetusliikennettä. Tämä, nämä yhdistetyt kuljetukset helpottavat varmasti tavaroiden siirtämistä jäsenvaltiosta toiseen. 81 prosenttia intermodaalisista kuljetuksista jäsenvaltioiden välillä ovat, nämä ovat siis rajat ylittäviä. Tässä täytyy vähentää pullonkauloja ja poistaa joillakin tiosuuksilla paineita kuljetuksilta. Ajatellaanpa nyt vaikka Alpeja ja, ja tätä käyttävää kuusi rautatietunnelia. Tämä voi antaa oman hyvän panoksensa. Tällä komissio ehdottaa, että direktiiviä yhdistettyjen kuljetusten osalta, yhdistettyjen kuljetusten osalta uudistetaan tai tarkistetaan nyt. Tähän on esitetty useampia muutoksia tässä ajatellaan, että intermodaalinen kuljetusmuoto, siinä on paljon potentiaalia. Tässä täytyy ottaa huomioon se, että nämä uudelleenlastausterminaalit ovat täysin riittämättömiä. Tässä on tiettyjä merkittäviä puutteita. Eri jäsenvaltioiden välillä on suuria eroavaisuuksia myös oikeus kehyksessä tiettyjen määräysten täytäntöpanon osalta. Tässä ei ole myöskään kansallisella tasolla riittävästi taloudellista tukea. Tällä tavalla ei voida vastata tähän rakenteelliseen kilpailuun, eri kuljetusmuotojen välillä. Komission ehdotus mielestäni menee oikeaan suuntaan. Tällä voidaan vastata tiettyihin tämän hetken puutteisiin. Ehdottaisin valiokunnalle kolmea tarkistusryhmää. Ensimmäinen liittyy kohdennettuihin tukitoimiin, toinen – logistisen ketjun parantamiseen ja logistiikkaan. Ja kolmannessa halutaan edistää alhaisen polttoaineen käytön ja ympäristöystävällisen polttoaineen käyttöä. Komissio ehdottaa, että pitäisi olla näitä lastausasemia 300 kilometrin päässä Euroopassa. Minä ehdottaisin tässä sellaista lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon näiden terminaalien investointien taloudellinen näkökulma. Tässä täytyy olla myös erilaisia tukitoimia, ne täytyy kohdentaa paremmin ennen kaikkea näihin uudelle lastausterminaaleihin ja uuteen teknologiaan, samoin kuin myös työvoiman koulutukseen. Suurien rajat ylittävien infrastruktuurien rahoittamista täytyy edelleen edistää eritoten esimerkiksi vuoristoalueilla. Sitten logistiikkaketjun tehokkuus, uuden teknologian kautta. Tätä täytyy vielä eteenpäin. Rohkaisemme tietoteknologian käyttöä, älykkäiden järjestelmien käyttöä, niin jotta voidaan parantaa kuljetusjärjestelmien tehokkuutta ja alentaa kustannuksia. Sitten nämä vaihtoehtoiset polttoaineet. Tässä halutaan vähentää tavaro, tavarakuljetusten ympäristövaikutuksia ja vähentää näitä saastuttavia aineita. Tämä, tämä kuuluu myös Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin ja Euroopan ilmastopolitiikka 2030 tavoitteisiin. Tässä nyt ei ole mitään, tässä on suoria tukiehdotuksia vaihtoehtoisille polttoaineille tavarakuljetuksessa. 92 prosenttia kuitenkin on fossiilisten polttoaineiden osuus edelleen tavarakuljetuksessa. ajatellaan äh, näitä vaihtoehtoisia polttoaineita, tässä merkittävässä asemassa on esimerkiksi biokaasu. Sitten vielä kabotaasikysymyksi. Tästä direktiivissä puhutaan yleisesti. Tässä on annettu yhdistetylle kuljetuksille poikkeuksia niin, että voidaan edistää tätä kuljetusmuotoa. Tämä ei kuitenkaan päde kansallisiin kuljetuksiin eikä tällä pidä muuttaa kapotaasisääntöjä. Tällä sektorilla toimii paljon pk-yrityksiä ja kannattaa maksimissaan nyt vähentää tätä byrokratiataakkaa, joka, joka näille yrityksille lankeaa. Olen tehnyt useampia tarkistuksia ja tulen pian tapaamaan varjoesittelijät niin, että voimme valmistella tässä jatkoa. Kiitoksia. Merci aussi, Monsieur Dantin. Äh, Kiitos myös teille, edustaja Dantin. Nyt annan puheenvuoron äh, Tonaseskulle varjoesittelijästä. Thank you, Chair. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Hyvät kollegat, kuten tiedätte, niin kuljetuksen negatiivisten vaikutusten vähentäminen on Euroopan kuljetuspolitiikan keskeinen tehtävä toukokuussa 2017 Europe on the Move hankkeessa esitetään lähestymistapaa yhdennettyyn ja puhtaaseen liikenteeseen liittyen. Sieltä löytyy ensimmäiset ehdotukset. 92 kautta 106 direktiivin uudistaminen kuuluu tähän toiseen Europe on the Move pakettikokonaisuuteen. Tämä direktiivi on ainoa lainsäädäntöväline, jolla pyritetään siirtymää rohkaisemaan. Tavoitteena on lisätä kilpailukykyä yhdistettyjen liikennemuotojen osalta suhteessa pitkän matkojen liikenteeseen ja yritetään siirtää kuljetuksia tieltä muille kuljetusmuodoille. Me olemme sitä mieltä, että yhdistettyjen kuljetusten kautta voidaan taistella liikenteen aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia vastaan, mutta me tarvitsemme vahvempia välineitä, jotta yhdistetyt kuljetukset todellakin toimisivat. Komission ehdotus on hyvä, koska se tarkentaa tekstiä ja antaa mahdollisuuden yhdenmukaiselle toiminnalle jäsenvaltiotasolla. Ja tämän lisäksi komission ehdotuksessa huomioidaan se, että voidaan kaikille yhdistetyn liikenteen muodolle tarjota yhtälaisia tukia. Oikein paljon kiitoksia esittelijät tekemästä työstä ja me olemme tyytyväisiä siihen, että maantieteellisen kriteerin käyttöön otto uudelleen lastausterminaaliin osalta ei ole niin relevantti, sillä se ei ota huomioon olemassa olevat äh, toimintamahdollisuudet ja nykyiset liikennevirrat. 92-106 direktiiviä tarkasteltaessa on huomioitava myöskin nykyinen liikenne, energia, ympäristö- ja terveysalan lainsäädäntötekstit tulen omalta osaltani jättämään tarkistuksia lausuntoon ja minä toivon, että kollegat voivat nämä tarkistukseni hyväksyä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Turvalts, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensin haluan kiittää valmistelija Dantania siitä, että hän korosti yhdistettyjen kuljetusten käyttämätöntä potentiaalia ja mahdollisuuksia ja sitä, että ala nyt alkaa ymmärtää Pariisin äh, ilmastosopimuksen tavoitteisiin pääsyn merkityksen. Haluamme alan hiilijalanjälkeä vähentää ja samalla avata näitä pullonkauloja. Valmistautuessani tähän keskusteluun luin komission tausta asiakirjoja materiaalia ja mm, tajusin asian, jota en ollut aiemmin ajatellut. Jos katsotaan yhdistettyjä kuljetuksia laajemmalti, voidaan nähdä, että yhdistetyt kuljetukset, jotka olisivat ympäristön kannalta hyvän tasoisia, liittyvät tiiviisti kahteen merkittävään vesitiehen, eli Tonavaan ja Reiniin. Ja jos nämä kaksi tärkeää vesilinjaa eivät ole hyvin yhteydessä rautatieverkostoon, niin sitten tämä ei toimi ja siirrytään rekkakuljetuksia. Tämä on hyvin suuri ongelma. Mutta kun ajatellaan tätä siirtymää kohti maantiekuljetuksia, niin viimeisten 20-30 vuoden aikanahan tämä on tapahtunut, jos ajatellaan aikoja minun lapsuudessani, niin tuolloin melkein kaikilla yrityksillä oli isot varastohallit ja Ähm, kuljetukset, äh, kuljetusten ajankohta ei ollut niinkään tärkeä, koska varastointikapasiteettia oli merkittävästi. 90-luvun talouskriisin ja erityisesti 2007 talouskriisin jälkimainingeissa voidaan hyvin selkeästi nyt nähdä yritysten toiminnassa, että ne itse asiassa keventävät järjestelmiään luopumalla varastoista, varastotiloista ja ottavat käyttöön logistisia järjestelmiä, joissa aika on äärimmäisen keskeinen tekijä. Eli jos tarvitsee varaosan autoon, menee paikalliseen korjaamoon, jonka, joka lähettää sitten logistiikkakeskukseen, joka saattaa olla kymmenien, satojen tai tuhansien kilometrien päässä tilauksen ja varaosa toimitetaan sitten lentoteitse tai muulla tavalla. Ja koska kyse on niin tiukasta aikataulusta, niin maantiekuljetustahan tässä tarvitaan ja jos äh, tilanne varastoinnin suhteen ei muutu, niin en usko, että kovinkaan suurta muutosta voimme saada aikaan. Ehdotus sinänsä on hyvin kiinnostava ja yhteistyö valmistelijan kanssa äh, tulee olemaan kovin kovin kiinnostava. Kiitos. Kiitokset edustaja Turvalds. Muut varjoesittelijöistä me eivät ole paikalla, joten haluaisiko joku muu jäsen käyttää puheenvuoron? Jos ei, niin siinä tapauksessa komissiosta meidän Santa Maatto on paikalla. Olkaa hyvä. Thank you. Thank you, Chair. And, uh... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myöskin lausunnonlaatia tästä luonnoksesta ja voin sanoa suoraan, että enemmistö tarkistuksista ovat luonteeltaan sellaisia, että ne miellyttävät komissiota. Eli me olemme niihin tyytyväisiä, koska ne tarkentavat komission ehdotusta. Mitä näihin kolmeen keskeisempään asiakokonaisuuteen tulee, niin voin sanoa seuraavaa. Mitä kapotaasi poikkeukseen tulee, niin komissio on aivan samoilla linjoilla, eli tässä sovelletaan kovatoisi oikeutta vain ainoastaan rajat ylittäviin yhdistettyjen kuljetusten hankkeeseen. Ja mitä taas tulee siihen, että pyritään rohkaisemaan puhtaiden ajoneuvojen käyttöön, niin tietenkin yleisesti tuemme sitä, mutta tämä voi olla aika vaikea, tai ainakin meidän pitäisi pohtia, että miten tällaisessa ehdotuksessa asia voitaisiin ottaa esille, koska tavoitteen asetteluhan on tässä hiukan toisenlainen. Tarkoituksena on minimoida tieliikenteen käyttöä, jotta voidaan myöskin ruuhkista päästä osittain eroon. Ehkäpä löydämme jonkun ratkaisumallin, jotta voimme viitata tässä myöskin puhtaisiin ajoneuvoihin. Ja sitten kolmas seikka, eli tämä 300 kilometrin kriteeri eli että terminaaleja olisi 300 kilometrin välein. Olemme samaa mieltä, että joustoa kyllä kaivataan. Eli yleisesti ottaen voidaan käyttää tällaista kriteeriä, mutta jos olosuhteet vaan eivät anna myöten, niin olemme samaa mieltä, ettei kriteeriä tulisi käyttää. Ihan lyhyesti muutamiin tarkistuksiin liittyen. Ne saattavat aiheuttaa ongelmia. Ensinnäkin lähin sopiva terminaali. Kriteereiden suhteen voidaan sanoa, että yksi artiklan kolme kolme alakohdassa – viitataan kriteereihin ja ehkä olisikin paikallaan, että ponsiosassa nämä kriteerit mainitaan eikä missään delegoidussa tai täytäntöönpanosäädöksessä. Sitten taas, että jäsenvaltiot joutuisivat tämän kriteerin hyväksymään, niin tietenkin teollisuus pitäisi tätä hyvänä ratkaisumallina, mutta mutta hankalaksi menee kyllä hyväksynnän saaminen neuvostossa. Ja sitten valtiotukikysymyksiin liittyen toteaisin, että valtiontukisääntöjä on noudatettava, tuli mitä tuli. Ehdotukseen on vaikeaa liittää jonkinlaista ilmoitusvelvollisuutta, sillä valtion tukisääntöjä sovelletaan horisontaalisesti eli sektoreille, joten tuskinpa tähän liittyvää erityismääräystä tähän voidaan lisätä. Ja lopuksi vielä tarkistus kolme Me tiedämme, että tieliikenteeseen liittyen neuvottelu on käyty, mutta harmonisointi, joka koskettaisi eri liikennemuotoja, niin sellaista ei ole työn alla. Ja sitten tarkistukseen 19. Ehkäpä sanamuotoa voitaisiin vielä tarkastella. Kyllähän komission on tietenkin vaalittava sopimuksia, mutta Tuskinpa komissio voisi olla vastuussa siitä, että direktiivi pannaan asianmukaisesti täytäntöön. Tämähän kuuluu pikemminkin jäsenvaltioille. Mutta kyse on enemmänkin sanamuoto ongelmasta ja se saadaan kyllä pois päiväjärjestyksestä. Mikäli teillä on jotain kysyttävää, niin mielelläni pyrin niihin vastaamaan. Kiitoksia. Kiitokset. Ja edustaja Dantain vielä lopuksi. Olkaa hyvä. Merci, madame la Kiitoksia puheenjohtaja. Jos oikein nyt ymmärsin näiden kahden kollegan näkemykset, jotka puhuivat täällä, me voimme varmaan tehdä hyvää yhteistyötä keskenämme. Kuuntelin myös huolella komission näkemyksiä. Näistä täytyy keskustella vielä. Mutta mehän olemme täällä tekemässä näitä ehdotuksia emmekä sitä varten, että seuraamme kirjaimellisesti komission ehdotuksia. Kiitokset. Näin. Ensimmäinen esityslistan kohta on saatu käsiteltyä. Määräaikatarkistusten jättämiselle on 11. huhtikuuta kello 11 ja äänestysvaliokunnassa toimitetaan 16.17. toukokuuta kokouksessa. Seuraava esityslistan kohta. Keskustelu komission kanssa jätevesien käsittelystä. Komissiosta paikalla on äh, Matias Magai, joka on yksikön päällikkö. Ja te saatte puheenvuoron 10 minuuttia. Ja tämän jälkeen sitten äh, jäsenillä on tilaisuus esittää kysymyksiä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia jäseniä kiinnostuksestanne tähän aiheeseen. Minulla on tässä lyhyt esitys, jossa esittelen ähm, sitä, miten direktiivi on täytäntöön pantu, miten se on vaikuttanut ja sitten vielä äh, johtopäätökset. Ehkäpä aluksi kerron joistain määritelmistä. Esimerkiksi tämä väestöekvivalentti, eli kyse on paitsi väestön terveydestä myös teollisuuden ja muiden toimijoiden. Ja kun asukkaita on yli 2000, jätevesi on kerättävä ja sitten käsiteltävä joko ottaen myös huomioon äh, esimerkiksi eri ähm, fosfori ja muut tasot, jotka tulevat lannoitteista. No niin, mitä tulee äh, mm, uusiin jäsenvaltioihin, tällä on tietenkin ollut vaikutuksia äh, aina niiden toimiin ja Komissio on vastikään julkaissut yhdeksännen täytäntöönpanokertomuksensa 16 vuotta ensimmäisen kertomuksen jälkeen. Jos nyt ajatellaan tätä asian laajuutta, niin 23 000 eri aluetta on tässä mukana ja direktiivi kattaa noin 600 miljoonaa väestö valentia, johon äsken viittasin, eli kymmeniä tuhansia kaupunkeja. Ja tässä edessänne näette sen, miten tilannetta direktiivin täytäntöönpanoa voi tarkastella kahdella eri tavalla. Tuossa ylemmässä taulukossa näette tämän laillisen metodologian täytäntöönpanon. Tämä on itse asiassa tarkasteltu myös unionin toimio, tuomioistuimessa, eli direktiivin täytäntöönpano kokonaisuudessaan. Mm, jos täytetään kaikki, niin no, tämä on siis 100 prosenttia ja jos ei yhtään, niin 0 prosenttia. Ja kun ajatellaan nämä tietyt vanhemmat jäsenvaltiot ovat täytäntöönpanossa, mitä tulee jäteveden keräämiseen lähes sadassa prosentissa ja myös hyvin korkealla, mitä tulee niiden velvoitteisiin se, tästä sekundaarisesta veden, jäteveden käsittelystä tai vieläkin tiukemmista säännöistä. Mitä sitten taas tulee uudempiin jäsenvaltioihin, niin paljon on vielä tehtävää erityisesti, mitä tulee esimerkiksi lannoitteiden ja muiden hiemien puhdistamiseen jätevedestä. Mutta tässä siis tarkastellaan paitsi laillista ää, lainsäädännön täytäntöönpanoa, myös sitten sitä, mitä käytännössä tapahtuu. Tässä ää, näette, kuinka kaukana ollaan vielä tavoitteista tässä jälkimmäisessä ää, taulukossa. Aika huolestuttava on tuo tilanne äh, Euroopan unionin 13 äh, jäsenvaltiossa, niin kuin tuosta saatoitte nähdä. Sitten toinen tapa tarkastella asiaa on äh, maantieteellinen jakautuminen jäsenvaltioittain alueittain vasemmalla. Näette tuo sininen merkitsee sitä, että jäsenvaltiossa tämä direktiivi on lähes sataprosenttisesti täytäntöönpantu erityisesti jäteveden keräämisen suhteen ja sitten huolestuttavampi kuva, mitä tulee jäteveden mm, käsittelyyn ja tässä kuvassa nähdään historiallinen tilanteen kehittyminen. Tästä voitte nähdä, että kyllä tilanne paranee. Tuo alhaalla alimmaisena oleva sininen linja osoittaa, että 13 jäsenvaltiota ovat kyllä infrastruktuurihankkeessa ja jäteveden keräämisessä eh, saaneet jo paljon aikaa, mutta tässä toisaalta nähdään, että kuinka kaukana ollaan vielä lopullisista tavoitteista. Ehkäpä kannattaisi muuten vielä mainita niille, jotka haluatte syventyä tähän kertomukseen. Voitte nähdä, että viime raportista, viime kertomuksesta. Tilanne näyttää heikentyneen hiukan, mutta tämä johtuu yksinomaan siitä, että tiedon kerääminen on nyt paremmalla tolalla ja nyt meillä on kattavampi kokonaiskuva aiheesta. Eli parannusta kyllä on. Kaikkein tärkein syy sille, miksi tämän kertomuksen ja tarkastelun toteutamme, on vaikutus ympäristöön ja myös kansanterveyteen. Tässä näette kahdessa eri kuvassa kaksi eri lähestymistapaa. Ensinnäkin Euroopan unionin uimaveden laadun kehittyminen. Meillähän on myös uimavesidirektiivi, jonka pohjalta eri parametrien pohjalta tarkastellaan tilanteen kehittymistä. Itse asiassa jätevesidirektiivi on vaikuttanut hyvin myönteisesti myös uima vesien tilaan. Sitten ää, äh, mm, orgaaninen ää, äh, äh, rehevöityminen itse asiassa vesistöissä näkyy tässä alemmassa kuvassa. Viimeisten 20 vuoden aikana tilanne on Euroopan joissa parantunut kyllä erittäin huomattavalla tavalla. Tärkeää on myös ymmärtää paitsi myönteinen vaikutus ympäristöön ja kansanterveyteen, myös ylipäätään kierto, talousulottuvuus, eli kierrättäminen, käyttö, esimerkiksi biologinen saastuminen ja vahingolliset aineet vähen, poistetaan vedestä ja näitä aineita voidaan esimerkiksi äh, fosforia sitten uudelleen käyttää, kun se on ensin poistettu jätevedestä. Tämä on ihan tärkeä äh, lähde itse asiassa Euroopan unionissa. Samoin ylipäätään äh, jäteveden uudelleenkäyttö, mutta se itse asiassa liittyy toiseen lainsäädäntöhankkeeseen ja aloitteeseen, joka komissiolta on tulossa. Sitten muuten tärkeä ulottuvuus, joka voidaan tästä kertomuksesta nähdä, eli investointitarpeet ja jäsenvaltiot valtiot raportoivat, minkälaisia investointeja infrastruktu- uuteen infrastruktuuriin tai nykyinfrastruktuurin kunnossapitoon tullaan tarvitsemaan. Ja tässä suuntaus on aika mielenkiintoinen. Voitte nimittäin nähdä, että yli 25 miljardia vuodessa investointeja on arvioitu tarvittavan jäsenvaltiossa tulevina vuosina todella vuosittain. Ja sitten uusia infrastruktuuri Ähm, mm, investointeja tarvitaan ennen kaikkea EU-13. Ähm, kyse on uudesta infrastruktuurista ja taas EU-15 kyse on äh, olemassa olevan infrastruktuurin kunnostamisesta ja kunnossapidosta. Kun ajatellaan sitten EU-rahoitusta, niin tällä hetkellä 26 prosenttia olisi yhteissä rahoituksen osuus. Tätä täytyy todella tarkastella myös sitten, kun piakkoin käydään keskustelua monivuotisesta rahoituskehyksestä myös nykykaudella 10 miljardia euroa on varattu kaupunkien jäte, vesihuoltoon ja kyllä tässä aivan ilmeistä on se, että ne merkittävät äh, haasteet, joita mm, eri mailla on, ähm, nousevat esiin, jotta sitten saadaan tietenkin nämä kaikki edut myös toteutumaan. Käytännössä sitten keskitymme todella niihin maihin, joilla on merkittävimpiä ongelmia keskustelemme ja teemme yhteistyötä kollegojen kanssa, erityisesti kohesiopolitiikasta vastaavien kollegojen kanssa, myös OECDn, Maailmanpankin kanssa teemme yhteistyötä ja arvioimme kentällä tilannetta, jotta saisimme aikaan sellaisen vaikutuksia ja muutoksia, joita todella tarvitaan. Sitten eh, ne, jotka olemme tilannetta seuranneet jo jonkin aikaa, olemme mm, siis voineet havaita, että myönteinen suuntaus on olemassa ja tämä on hyvä uutinen, mutta jos tutustuisi aiheeseen vasta tänään, niin varmasti kyllä heräisi kysymys, että miten voi olla näin eh, merkittäviä täytäntöönpanon puutteita edelleen. Ja nyt komissio tulevina vuosina tulee kyllä tiivistämään entisestään yhteistyötään jäsenvaltioiden kanssa huolehtiakseen siitä, että ne voivat optimoida investointinsa ja saada aikaan myönteistä vaikutusta vesistöjen ja myös meriympäristön ja terveydentilan. Ja lopuksi toteaisin, että tämä kaikki liittyy tietenkin myös kestävän kehityksen tavoitteeseen kuusi, joka liittyy puhtaaseen veteen ja ilmaan ja niin edelleen. Ja, ja todella julkinen kuuleminen on itse asiassa käynnistetty ja tällä hetkellä todisteiden kerääminen on käynnissä niin, että saamme parannettua ehdotuksiamme niiden pohjalta entisestään. Kiitoksia puheenjohtaja ja nyt mielelläni vastaan kysymyksiin, jos sellaisia on. Uh, Kiitokset ja nyt kollegat puheenvuoropyyntöjä. Ensimmäisenä Jäätteenmäki. Thanks, uh, I have one question actually. Kiitoksia. Yksi kysymys. Komission tekstissä ei viitata lääkejätteisiin, koska nehän aiheuttavat myöskin ikään kuin saastumista. Tätä asiaa on käsitelty mikrobilääkeresistenssikeskusteluissa. keskusteluissa. Me kaipaamme johdonmukaista politiikkaa ja tulevaan REFIT-hankkeeseen liittyen kysyisin, että miten komissio tämän seikan aikoo huomioida. Kiitokset edustaja Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä tästä selvityksestä. Mielestäni meillä on käsissämme hyvä visio vesihallinnosta ja puitedirektiivi tätä vielä vahvistaa. Haluaisin kiinnittää huomion suuren yleisön näkemykseen asiasta. 30 vuoden ajan olemme yrittäneet muuttaa tässä kovasti asioita. Miksi? Sen vuoksi, että tietojen saanti on parantunut, analyysiteknologia on parantunut ja levinnyt. Ja tämän lisäksi meillä on internet, joka parantaa vielä asioiden hallintaa, mutta suurella yleisöllä saattaa kuitenkin olla sellainen vaikutelma, että vaikka tässä on paljon edistyttykin, niin ei riittävän nopeasti. Mielestäni on erittäin tärkeää säännöllisesti julkaista nämä kolme barometria, joita on olemassa koska ne menevät loppujen lopuksi ihan samaan suuntaan. Ne osoittavat hyvin, että investoinnit ympäristökysymyksiin, niiden osalta tarvitaan aikaa, jotta vaikutukset näkyvät. Ja kun ei mitata pelkästään esimerkiksi viemäripäästöjä, vaan vaikutuksia ympäristöön, niin tässä tarvitaan 5-10 vuotta, että nähdään millä tavalla ympäristö hyötyy vedenpuhdistustoimista konkreettisesti. Suuri yleisö seuraa hyvin tarkasti veden vesikysymyksiä ja Euroopan tasolla meidän täytyy tulla parantaa viestintäämme tämän asian osalta. Tämä ei ole vieläkään täydellistä. Meillä on, olen yhtä mieltä edellisen eh, puhujan kanssa. Meillä on vielä avoimia kysymyksiä lääkejäämien osalta vesistöissä, samoin kuin hormoni Eh, jäämien osalta. Tätä ei voi piilotella myöskään. Nämä ongelmat ovat erittäin hankalia käsitellä. Tässä tarvitaan paljon aikaa ja varoja. Ja tässä työstetään edelleen sellaista teknologiaa, jolla voitaisiin sitten tehokkaasti poistaa nämä ongelmat. Kiitoksia ja sitten edustaja Pedicini. Abbiamo, abbiamo ascoltato... Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Kuuntelimme komissiota ja olemme tyytyväisiä näkemimme tuloksiin. Tilanne on kohentunut huomattavasti täytäntöönpanoon liittyen ja noudattamiskriteereihin liittyen, mutta Italiassa viivettä on ollut kyllä havaittavissa varsinkin biologiseen käsittelyyn liittyen. Kolme rikkomusmenettelyä on vielä käynnissä – se 5510 juttu ja sitten vielä jätevesiputkista on viemäreihin liittyvä ongelma ja sitten vielä biologisen käsittelyyn liittyvä ongelma. Eli Italian kansalaiset maksavat tästä käsittelystä, jota ei kuitenkaan toteuteta. Eli biologista käsittelyä ei ole tarjolla. Ispran mukaan suurin osa kerätystä lietteestä jää käsit- käyttämättä lannoitteena, vaikka sitä voitaisiin käyttää. Se on ravinteikas aine, mutta se viedäänkin kaatopaikalle maan täytteeksi ja se tarkoittaa sitä, että säästöt ovat aika lailla pienet ja eikä hyödynnetä ja noudateta niin sanottua jätehierarkiaa, joten kysyisimmekin komissiolta, voitaisiinko jollakin tavalla varmistaa, että biologisen käsittelyn jälkeen synnyttynyt liete voidaan käyttää tehokkaammin lannoitteena ja että nyt voitaisiin siirtyä vahvempaan monitorointiin ja varmistetaan, että toimijat myöskin noudattavat olemassa olevia sääntöjä. Kiitoksia sitten edustaja Erin Piiräkin. Kiitoksia. Puheenjohtaja, sama kysymys kuin edustaja Jätemäelläkin. Vastikään kävin tai osallistuin konferenssiin Alankomaissa ja siellä puhuttiin antibioottijäämistä esimerkiksi sairaalat, jotka dumppaavat lääkejäämättä suoraan jätevedessä. Ja minä haluaisin myös kuulla tästä asiasta kyllä ehdottomasti lisää. Meidän täytyy pohtia, mm, ehkä voisimme jättää tarkistuksia tästä. Se, mitä äh, äskeinen puhuja sanoi, hän puhui ravintoaineista ja keinolannotteista. Itse olin juuri jättänyt toisaalla tarkistuksen tästä aiheesta. Kaikki te äänestitte silloin vastaan tarkistustani, ähm, mutta nyt nähtävästi ää, olette sitä mieltä, että ongelma voitaisiin hyvinkin ratkaista niin tavalla ja poli, poliittisesti minun täytyy kyllä tämä huomio tässä nyt esittää, kun eri valiokunnissa puhutaan vesiasioista. Olisi hyvä, että me täällä parlamentissa pyrkisimme löytämään ratkaisua. Siis ylipäätään vesi on tärkeä asia, niin kuin maaperä ja ilmakin, mutta mutta nostin tämän nyt esiin siis siitä syystä, että sama asia nousee esiin eri valiokunnissa. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Kostet. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen samoin huolissani kuin kollega Michel tähän. Kysymykseni suuntautuu komissiolle. On tiettyjä velvoitteita, jotka täytyy täytyy jätevesien osalta täyttää. Mutta jos joku jäsenvaltio ei jokien osalta esimerkiksi täytä tätä, niin ja täällä on edelleen vedessä myrkyllisiä aineita. Kysymykseni komissiolle onkin se, että kun tähän mennessä ei ole otettu huomioon toksikologian tutkimuksia, niin voidaan oikein hyvin sanoa, että tuo jokihan siellä on toimittu hyvin, koska biodiversiteetti on palautunut. Ja sitten kun analysoidaan tätä biodiversiteettia, niin huomataankin, että vieläkin siellä on toksikologian osalta aivan liikaa ongelmia, eri toten ajatellen hormonihäiritsijöitä. Tämä on mielestäni erityisen vakavaa. Ja tässä täytyy hyödyntää tällaisia pakollisia tutkimuksia, jotka ovat pakollisia jätevesien osalta. Nämä tut, näihin tutkimuksiin pitäisi lisätä todellakin tämä toksikologia osuus koska nämä ovat niitä asioita, jotka voivat aiheuttaa erittäin vakavia seuraamuksia kaikille laje, lajeille, myös ihmisille. Thank you. No, miss... Kiitokset. Äh, sitten edustaja Potsch. Jednu stručnu otázku. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Ihan lyhyesti tiedustelisin seuraavaa. Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä puuttuakseen kysymyksen, joka liittyy laitosten jätevesiin eri puhdistamoissa tilanne on hankala, kun ei tiedetä, että miten lietettä tulisi jatkokäsitellä. Kiitoksia. Kiitoksia. Jos sallitte, lisäisin itsekin vielä yhden kysymyksen. Mitä näiden jälkeenjääneiden jäsenvaltioiden tulisi tehdä, jotta pääsisivät taas raiteille, mitä näiden tärkeimpien parametrien kunnioittamiseen tulee. Voisiko komissio tosiaan identifioida ihan tarkalleen, että mitä täytyisi tehdä? Muita kysymyksiä ei jäsenillä ole, joten komission edustajat voitte vastata esitettyihin kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitos erittäin olennaisista kysymyksistä. Ehkä yritän ryhmitellä niitä hiukan ja puheenjohtaja voi sitten vielä muistuttaa, että muistinko vastata kaikkiin kysymyksiin. Ensinnäkin tämän asian merkitys suurelle yleisölle se, että raportointi on hiukan yskähdellyt ja että meillä olisi kokonaiskuva asiasta. Ehm, meillä on ollut äh, hankaluuksia tietojen äh, saamisessa, kun perimme välineen, joka on 20 vuotta vanha, mutta olemme nyt pyrkineet äh, tähän vesipuite kysymykseen yhdistämään kaikki nämä kysymykset, niin kuin kollegat tällä hetkellä tarkastelevat jokien tilaa ja muun muassa vaikkapa toksikologian liittyvät kysymykset kuuluvat tähän koko ison kokonaisuuteen. direktiivi on ollut tehokas direktiivi, joka on onnistunut huolehtimaan siitä, että kaupunkialueiden jätevesi on saatu suurelta osin käsittelyyn, mutta nyt tässä on mennyt aikaa tämän hyväksynnästä ja sitten parlamentti on myös hyväksynyt vesipuitedirektiivin ja nyt tarvitaan tiettyä päivitystä. Meillä on selkeät määräykset myös saastetasoista Eh, esimerkiksi eh, ihan ajatellen tätä eh, viime vaihetta toiminnassa, mutta myös esimerkiksi jokialueiden hyvää ympäristötilaa ylipäätään. Eli tulisi ryhtyä muihinkin toimiin kuin tähän varsin yksinkertaisen välineen sisältämiin toimiin ja välineisiin. Eli me arvioimme juuri tästä syystä tilannetta ja haluamme varmistaa sen, että direktiivi on ajantasainen. Eh, ja jos tämä direktiivi tai sen kautta voidaan eh, parantaa vaikutuksia, ja tässä nyt eh, tulen näihin kahteen kysymykseen, eli lääkeaineet ja sitten nämä myrkylliset aineet vedessä, voidaanko tehdä enemmän esimerkiksi ihan niiden vaatimusten suhteen, mitä veden käsittelylaitosten tulee täyttää. Täytyy ihan suoraan sanoa, että olemme jo nähneet, kuinka vähän meillä on tätä kolmannen vaiheen puhdistusta tai käsittelyä tänä päivänä, joten vastaus kysymykseen vaatisi kyllä sitten aika merkittäviä investointeja. Ja sitten varmaan nousee sen kysymys sitä, että kuka maksaa. Tulisiko niiden maksaa, jotka ostavat lääkkeitä, jotka sitten päätyvät jäteveteen, vai tulisiko jäätäveden käsittelijöiden maksaa tästä. Tämä komissio on tällä hetkellä valmistelemassa lääkeainestrategiaa, jossa on selkeä sitoumus vuodelta 2013 jo, kun vesilainsäädäntöä uudistettiin, niin toivon, että sisäisissä keskusteluissa tämä asiakirja sitten niiden jälkeen hyväksytään ja ennen kaikkea täytyy katsoa, että mitä tapahtuu juuri lääkejäämien suhteen makean veden lähteillä ja mitä, mitä, mitä, mitä tapahtuu. Tietenkin voidaan puhuta vähemmän vahingollisten aineiden käyttämisestä eli lääkkeiden korvaamisesta toisilla ja sitten tosiaan, että tulisiko tuotteen käyttäjän, kuluttajan äh, maksaa tästä puhdistuksesta kenen. Ja nyt kun väestö ikääntyy, niin äh, voidaan nähdä, että itse asiassa lääkkeiden käyttö Euroopassa tulee lisääntymään eikä suinkaan vähenemään. Eli tämä on hyvin tärkeä kysymys. Tässä oli yksi ryhmä kysymyksiä. Sitten äh, kiittäisin niitä, jotka olivat tunnistaneet jo käsin kosketeltavan parannuksen tilanteessa, mutta sitten parissa kysymyksessä mainittiin liete, sen tilanne eri mm, paikoissa. Se, että lietettä vietäisiin kaatopaikoille, on erittäin huolestuttava asia. Meillähän on sitten taas toinen direktiivi, jossa puhutaan näistä laatukriteereistä ja me tulemme komissiossa myös tarkastelemaan arviointia ja sen varmistamista, että lietteen laatu olisi sellaista, että sitä voitaisiin käyttää. Kun katsotaan vaikkapa näitä mikromuoveja, niin voidaan nähdä, että että tiettyt materiaalit löytyvät lietteestä ja tämä aiheuttaa sitten tietenkin myös elintarvike turvallisuuteen ja elintarvikkeiden laatuun liittyviä kysymyksiä. Tämä on merkittävä konteksti myös ja mm, osoittaa vain kuinka monimutkaisista asioista on kyse. Sitten äh, tosiaan eri jäsenvaltioiden tilanteet valitettavasti meillä on äh, rikkomuksia koko joukkoja. Yritämme tehdä yhteistyötä näiden maiden kanssa suoraan äh, aina kun mahdollista, mutta välillä joutuu sitten käynnistämään nämä oikeudellisia menettelyjä. Enkä oikein usko, että me voimme puhua suoraan kaikkien aluehallintojen kanssa, mutta toivoisimme, että kun autamme hallituksia yhtäältä ja toisaalta sitten myös äh, käytämme oikeudellisia keinoja, niin saisimme aikaan liikehdintää. Ja tämä liittyy puheenjohtajankin kysymykseen, eli että mitä voitaisiin sitten tehdä niissä maissa, joissa äh, tilanne vielä ikään kuin laahaa jäljessä. Hyvin tärkeää on äh, hallinto, sen järjesteleminen usein, kun on pienempiä yksikköjä, tahoja, Mm, jotka joutuvat tekemään suunnitelmia, mutta niillä ei ole tietotaitoa, niin hyvin tärkeää olisi, että miten tahansa maassa järjestelmä sitten onkin suunniteltu, niin keskushallinnolla tulisi olla tukijärjestelmä pieniä alueita, pieniä kuntia varten niin, että niitä autettaisiin tekemään tätä työtä tehokkaasti. Ja näissä rikkomusmenettelyissä esimerkiksi viime aikoina olemme vaatineet tällaista uskottavaa suurta kokonaissuunnitelmaa, että jäsenvaltio katsoo, mitä tarvitaan, kuka tarvitsee, kuka on täytäntöönpanosta vastuussa, paljonko rahoitusta tarvitaan, mistä rahat saadaan tulevatko ne veroista, maksuista, Euroopan rahoituksen kautta vai mistä. Ja toivomme, että tällainen strategisempi lähestymistapa tukisi parempien äh, tulosten aikaansaamisessa. Toivon nyt vastanneeni useimpiin kysymyksiin. Ehkäpä vielä kun ajatellaan eri äh, valiokuntien äh, työn johdonmukaisuutta ja sitä, miten komissio toimii. Tämä on hyvin monimutkainen asia ja aina, en itse asiassa ihan tiennytkään, että mitä keskustelua täällä on muun muassa käyty lannoitteista. Mutta voimme toki palata tähän asiaan ja me yritämme tosiaan tehdä tiivistä yhteistyötä kaikkien olemassa olevien välineiden kautta. Mm, juomavesi ehdotus on tulossa piakkoin ja olemme näin pyrkineet sitten yhdistämään tarpeen tarkastella saastumista näillä keräilyalueilla ja laatua tosiaan siellä putken päässä, mutta sitten myös aluehallintojen, keskushallinnon ja eri toimijoiden täytyy tietenkin tarkastella myös riskejä ja toivomme, että tämä johtaisi sitten vastuuviranomaisten toiminnan kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan esimerkiksi, että miten sitten äh, tuetaan maanviljelijöitä, minkälaisia teollisuuspäästöjä on, äh, ja jos vedestä löytyy aineita, joiden ei siellä tulisi olla ollenkaan, niin äh, sitten, että vahvistetusti myös tarkasteltaisiin näitä mahdollisia saastelähteitä. Toivon nyt vastannut kysymyksiin, jos en, niin muistuttakaa. No niin, täällä näyttää olevan vielä Lisäkysymys, edustaja Sirk. Puheenjohtaja, kiitokset komissiolle. Kiitokset selvityksistä, mutta mitä tulee lietteeseen, niin sitä voitaisiin käyttää myöskin lannoitteena, mutta millä tavalla tämä taas vaikuttaa maataloussektoriin? Tätä asiaa on käsitelty, mutta minun mielestäni tämä ei kyllä tarjoa suuria mahdollisuuksia. No ehkäpä ratkaisu löytyy sitä kautta, että esitän aiheeseen liittyvän tarkistuksen. Haluatteko vastata nyt vai? No juu, jos sallitte, niin sitten ehkä kirjallisesti, niin että saamme vastattua kunnolla. Kiitoksia, näin teemme. Hyvä, näin tämä keskustelu on äh, saatettu päätökseen yhdyskuntajätevesien käsittelystä. Kiitän äh, komission Edustaja ja siirrymme sitten seuraavaan esityslistan kohtaan. Jälleen keskustelukomission kanssa aiheena EUn toimet, joilla pyritään parantamaan ympäristölainsäädännön noudattamista ja hallintoa. Robert Conrad, yksikön päällikkö ympäristöpääosastolta, on paikalla. Te saatte ensin puheenvuoron ja tämän jälkeen kollegat voivat sitten esittää kysymyksiä puheenvuoroa pyytämällä. Herra Konrad, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, uh Kiitoksia arvon puhe- puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, kiitokset mahdollisuudesta esitellä teille komission toimintasuunnitelma ympäristövaatimusten noudattamisesta ja ympäristöhallinnon parantamisesta. Tämä hyväksyttiin 18. tammikuuta. Yritän tässä nyt mennä tuohon itse esitykseen. No niin. Pakkoetti siis hyväksyttiin tammikuussa. Tämä koostuu komission tiedonannosta, valmisteluasiakirjasta ja komission päätöksestä luoda uusi komission asiantuntijaryhmä – Tärkein syy äh, tässä on tämä ympäristölainsäädännön äh, noudattamisvahvistus. Eli tässä on kysymys äh, toimeenpanosta ja siitä, että kentällä olevat toimijat toimivat yhdessä. Meidän täytyy saada lainsäädännön noudattaminen kohdilleen. Meillä on erilaisia toimia tähän. Yksi näistä on lainsäädännön noudattamisen edistäminen, esimerkiksi tiedotuksen kautta, avoimuuden kautta, rahoituksen helpottamisen kautta. Toisena osio, osiona ovat nämä tarkistukset paikan päällä ja muuten, ja viimeisimpänä, vaan ei vähäisempänä myös täytäntöönpanon valvonta. esitelläkseni näitä erilaisia toiminta- ja vastaustapoja, niin voidaan sanoa, että ympäristön tasolla eri toimijat voivat olla tällaista huipputoimijasta aivan rikolliseen ja välillä saattaa olla, välissä on sitten niitä, jotka ovat hieman hämmennyksissä tai huolettomia toimien osalta tai opportunistisia niin edelleen. Riippuu tietysti sitten erilaisista välineistä, millä tavalla voidaan puuttua tällaiseen toimintaan. Voidaanko toimia palkitsemalla esimerkiksi rahoituksella tai koulutuksella tai parantamalla tarkistuksia ja lainsäädännön noudattamisen valvontaa. Paketissa yritämme itse asiassa ottaa huomioon koko kirjon niin, että voimme saada aikaiseksi parhaita mahdollisia tuloksia. Olemme olleet tietoisia kyllä, ja tätä myös on ympäristöraportissa todennettu. Eli heikot täytäntöönpanomekanismit ovat yksi tärkeimmistä syistä ympäristölainsäädännön noudattamisen heikkoudessa ihan kaikkialla jäsenvaltioissa. Täytäntöönpanoa siitä ei ole keskusteltu millään tavalla synergisesti ja integroidusti. Eli tässä on ajatuksena nyt luoda sellainen foorumi, joka mahdollistaisi asiantuntijoille näkemysten vaihdon ja myös tulevaisuuden näkymät lainsäädännön noudattamisesta. Tämän lisäksi on korostettu sitä, että eri asiantuntijoiden pitäisi tehdä yhteistyötä. Kun puhumme asiantuntijoista ja täytäntöönpanosta, niin puhumme myös toimijoista kentillä, kentällä, tarkastajista, teollisuuslaitoksissa esimerkiksi, mutta myös näistä tarkastajista, jotka toimivat eri ympäristöaloilla. Puhumme syyttäjäviranomaisista, poliisi, poliisista, samoin tuomareista. Eli kaikki nämä toimijat ovat osa tätä lainsäädännön noudattamisketjua. Ja kaikki ne toimijat, joiden kanssa olemme jo vuosia tehneet yhteistyötä erilaisten verkostojen kautta, heidät, heidät täytyy tuoda yhteen jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin toimielinten kanssa yhteiselle foorumille, joka mahdollistaisi sitten sen, että nämä eri toimijat voivat tehdä yhteistyötä, vaihtaa ajatuksia, parhaita käytänteitä ja tehdä yhteistyötä rakenteellisella tavalla. Toinen seikka, jonka täällä huomasimme, on se, että koulutuksessa, koulutus on ollut joskus, siinä on ollut puutteita, ja se on ollut tällaista ylhäältä alaspäin tulevaa. Olemme huomanneet myös, että Euroopan unionin ohjeistus on joskus aika ö, olematonta ja tähän täytyy panostaa eritoten tietyillä sektoreilla. Ja sitten on monia käytännön haasteita, joita kentällä toimijat jäsenvaltioissa kohtaavat ö, tarkastajista aina tuomareihin. Ja tähän tullaan puuttumaan hyvinkin tarkalla ohjeistusasiakirjalla. Viimeisimpänä vaan ei vähäisempänä tässä äh, lainsäädännön noudatuspaketissa äh, äh, paketista voidaan sanoa, että tämä kehittyy hyvin nopealla tavalla. Yhä enemmän menestys riippuu uudesta teknologiasta. Ajatellen esimerkiksi tie, tiedon jakoa ja viestintää eri toimijoiden ja suuren yleisön välillä. Ajatellaan tässä internetiä, eri välineitä, karttavälineitä ja niin edelleen. Näistä löydöksistä toimien osalta, kun tarkastelimme tätä toimintasuunnitelmaa, mm, tässä näkyvät nämä erilaiset toimet – kuvasta näkyy, että tässä yritetään puuttua näihin juuri mainitsemiin tärkeimpiin haasteisiin. Aloitetaanpa tuolta oikeasta kulmasta. Eli satelliittien kehit- äh, käytön kehittäminen. Eli parhaalla mahdollisella tavalla hyödynnettäisiin jäsenvaltioiden ja EUn tasolla näitä tietoja Meillä on menestyksekäs Kopernikus-ohjelma. Ja haasteena on Kopernikus-ohjelman päivittäminen sillä tavalla, että voidaan paremmin myös mahdollistaa ympäristölainsäädännön täytäntöönpano. Me haluamme myös auttaa jäsenvaltioita paremmalla palautteella siitä, miten ne pärjäävät tässä. Meillä on näitä avain toimintaindikaattoreita, jota evaluoidaan jäsenvaltioiden kanssa. Me aiomme antaa ohjeistusta lainsäädännön noudattamisesta myös maaseutualueille. Eli tämä on ohjeistusasiakirja hyvistä käytänteistä ja lainsäädännön noudattamisesta esimerkiksi vesien osalta. Autamme taistelussa jäte- ja ö, luontorikoksia vastaan. Eli strategioita, joilla voidaan torjua tällaisia rikoksia, luontoon, eläimiin ja kasveihinkin liittyviä rikoksia. Tietysti tiedolla on tässä tärkeä merkitys. Tiedon jaolla me haluamme helpottaa parhaiden käyntäteiden jakamista – ja edistää myös rahoitusmahdollisuuksia ympäristövaatimusten noudattamiseksi. Ja toivottavasti voi myös EU-tasolla tällaisen dynaamisemman tiedon jaon varmistaa. Haluamme rohkaista myös ammatillisen koulutukseen. Monet toimijat ovat ilmoittaneet, ovat ilmaiset, että täytyy tunnistaa ympäristötoimijoiden osalta tärkeää, tärkeää ammatillista koulutusta ja lisäkoulutusta. Täytyy myös näille asiantuntijoille omaa koulutusta antaa lainsäädännön noudattamisen osalta niin jäsenvaltioiden kuin EU-tasollakin. Me haluamme myös auttaa tut- näitä tarkastajia ja lainvalvojia yhdistämään voimansa aivan alusta lähtien. Tämä pitää sisällään myös asiantuntijuuden käytön EU-laajuisesti ympäristövaatimusten noudattamisen osalta, tällaisten vertaus, vertaisarvioiden osalta. Eli käytetään tätä peer-to-peer-välinettä. Lisäksi meillä on vielä tekniset ohjeistukset kaivannaisteollisuuden laitosten tarkistusten osa, äh, tarkastusten osalta. Ja yksi avain asemassa oleva asia on parantaa paikallisten toimijoiden mahdollisuuksia antaa palautetta ja tehdä valituksia silloin, kun kansalaisilla tai kansalaisjärjestöillä esimerkiksi on epäilyksiä siitä, että kaikki ei ole kunnossa. Ja tässä tietysti tärkeässä asemassa ovat nämä parhaimmat käytänteet ympäristölainsäädännön noudattamisen osalta, miten kansalaiset voivat toimia. Tässä voi olla tällaisia kansalaisten sivustoja voidaan tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa myös asian osalta. No tässä olivat nämä yhdeksän toimea, jotka tullaan pannaan, täyttä, pannaan täytäntöön 2018-2019 vuosina. Olemme myös käynnistäneet viime viikolla uuden korkean tason komission asiantuntijaryhmän foorumin siellä Kordonen hallitusten toimia. Olen iloinen siitä, että jäsenvaltiot kyllä tarttuivat hyvinkin vakavissaan tähän haasteeseen ja meillä on kyllä oikein korkean tason osallistuminen tähän niin kansallisista ministeriöistä kuin tarkastus, ympäristötarkastuslaitoksistakin. Ja tietysti me tulemme olemaan yhteydessä myös parlamenttiin ja muihin unionin elimiin. Me odotamme, että Auron kokouksessa, missä luotiin tämä työohjelma joulukuussa tänä vuonna järjestettävässä kokouksessa. Sitten voidaan tämä kaikki konkretisoida ja saattaa loppuun. Tässä on tämä järjestelmä, joka osoittaa, mitä eri rakenteita tässä on. Meillä on tässä jäsenvaltiot ja ympäristöverkostot, koska ne ovat havainasemassa tässä. Ne antavat tärkein, tärkeän panoksen kaikille toimimillemme. Ja haluaisimme haluamme järjestää näitä työpajoja, joissa kehitetään erilaisia toimia. Nämä, tässä käydään hyvin kohdennettua tiedonvaihtoa korkealla tasolla kaikista hallintakysymyksistä – ja asiantuntijaryhmä tulee olemaan osa tätä foorumia. Ja tietysti EUn muut toimielimet tulevat olemaan mukana, samoin kuin asiantuntijaryhmät tietyiltä aloilta. Ajatellaanpa vaikka vesiala tai luontokysymyksiä tai kaivannasteollisuus hallinnointia. Tässäpä oli johdantona tämä teille. Kiitoksia. Okay, thank you very much. Oikein paljon kiitoksia tästä alustuksesta. Onko puheenvuoropyyntöjä? Kysyttävää? Kollega Ripek. Rouva puheenjohtaja, tämä oli oiva alustus, mutta saaneen palata siihen, mistä äsken jo puhuin. Eli Tietenkin on hyvä, että näin laajalla kentällä tehdään työtä, mutta jätevedet on yksi asia ja sairaalat ikään kuin dumppaavat jätteensä siten, että nämä ajautuvat luontoon nämä jätteet ja meidän täytyy varmistaa, että tässä toimitaan hiukan toisella tavalla. Milloin puutumme tilanteeseen? Milloin sanomme, että nyt tuli raja vastaan? Kyllähän meidän täytyy tämänkin tyyppisiä kysymyksiä tarkastella. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Edustaja Kostet. Alors moi je vais pas parler de l'eau, mais je vais parler de l'air en halua puhua niinkään vedestä, vaan enemmänkin ilmasta. Tammikuun lopussa komissio tapasi muun muassa Ranskan yhdeksän maan tapaamisessa ikään kuin viimeisenä mahdollisuutena esittää kymmenen päivän sisällä uskottavan ohjelman pienhiukkaspäästöjen vähentämiseksi ja typpioksidien päästöjen leikkaamiseksi. Mikä on tämänhetkinen tilanne? Ovatko tällaiset varoitustoimenpiteet tuotoksellisia? Jos jäsenvaltiolle sanotaan, että kymmenen päivän sisällä pitää luotettava ohjelma esittää, niin tuskin se nyt ihan niin helposti menee. Haluan vain tietää, että mikä on tämänhetkinen tilanne. Voisitteko antaa meille katsauksen tämänhetkisen tilanteeseen? Ja. Kiitokset edustaja Florence. minä voisin laittaa saman levyn pyörimään, eh, joka, jota minä täällä pyöritin jo 20 vuotta sitten. Mukava kuulla komission ehdotuksista siihen liittyen, mitä kaikkea aiotaan tehdä paremmin. 94 oli mukana kirjoittamassa vesipuitedirektiiviä. Nykyinen eh, eh, liittokansleri oli tuolloin ympäristöministeri eh, ja neuvoston puheenjohtaja, mutta tähän mennessä ei tuota tekstiä ole täytäntään pantu. Ja jos minä olisin kouluhommani hoitanut yhtä huonosti kuin eh, Saksan suurin eh, osavaltio hoitanut nämä asiat, niin minä en olisi kyllä koulusta mitään todistusta saanut. Eli Saksassa yksi osavaltio liittovaltiossa estää tämän kaiken. Ja minä en ymmärrä, että Komissio tämän hyväksyy, kun Alanko matkin laitettiin selkäseinää vasten, joten minun tavoitteeni oikeastaan on, että tulevaisuuden lainsäädännössä huolehditte siitä, että se sitten myös toteutetaan. Ehkäpä kaikkien standardien ei tarvitse olla ihan niin tiukkoja kuin jotkut tässäkin valiokunnassa haluaisivat. Mutta se, että on maita, jotka eivät vuosien vuosien ajan täytäntöönpane näitä asioita, niin kyllä minun mielestäni komission ehkä sitten täytyy kysyä, että ansaitseeko se edes nimensä, koska komissio on sopimusten suojelija. Ja sitten pistetään sakkoa tulemaan tai muuta, mutta eihän tämä nyt näin käy. Alankomainen kollegat joutuvat tekemään ties mitä ja sitten oman maan eteläisessä osassa on ihmisiä, jotka pystyvät lykkäämään tätä ikuisuuksiin. Joten kun tässä nyt sitten lainsäädäntöä tulee, niin odotetaan nyt sitten vielä tuota Äh, äh, lääkelainsäädäntöäkin, kun jos minä tässä viimeisen vuoden mittaan saan nyt yhtä asiaa toivoa, niin täytäntöön pankaa nyt jo ihmeessä vihdoinkin. Kiitos. Yes, thank Hyvä, kiitos paljon. Oliko muita? No, jos sallitte, itsellänikin olisi kysymys. Tapaatteko te jäsenvaltioita yksitellen voidaksenne saada kokonaiskuvan tilanteesta, kun puhutaan täytäntöönpanosta, niin joskus kyse on hallinnon puutteesta, joten mietin, että onko tämä teillä agendallanne. Nyt sitten puheenvuoro palaa komissiolle. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, I'm afraid I'm not uh, in the position to... Kiitoksia. En ole oikein siinä asemassa, voisin näihin erityisiin ilmaan liittyviin kysymyksiin vastata, mutta yritän nyt kuitenkin vastata niihin kysymyksiin, jotka liittyvät hallintoprosessiin toimintasuunnitelmamme osalta. Yksi niistä seikoista, joita tässä nyt kehitellään, on arviointikehys. Kuten tiedätte, meillä on ensimmäinen versio nyt ympäristövaikutusarviointi. Siinä tai raportti tässä on luvussa viisi indikaattoreita hallintoa varten. Nyt aiomme laajentaa ja entisestään työstää pitemmälle näitä indikaattoreita. Ikään kuin laajentaa tätä lukua viisi niin, että saadaan kokonaisvaltaisemmin kokonaisvaltaisempi näkymä jäsenvaltioita, jäsenvaltiot kattavasti hallintokysymyksiä. Tämä esitettiin jäsenvaltioille ja muille toimijoille foorumin aloituskokouksessa ja siihen suhtauduttiin tyytyväisyydellä. Uskomme, että tässä yhteisessä toiminnassa me pystymme seuraavassa ympäristölainsäädännön täytäntöönpano tarkistuksessa esittämään kokonaiskuvan siitä, miten tämä kaikki toimii jäsenvaltioissa. Prosessi on nyt aloitettu ja tätä parannetaan matkan varrella, mutta me toivomme todellakin, että saamme paljon parempaa ja yhdennetympää tietoa, samoin kuin maakohtaista tietoa tärkeimmistä, ha, tärkeimmistä haasteista ympäristöhallinnon osalta jäsenvaltioista, kaikista jäsenvaltioista. Kiitos. Okei, okay, thank you. Hyvä, kiitos oikein paljon. tosiaan ymmärrän, että näihin yksityiskohtaisiin kysymyksiin me ilman tai veden lainsäädännöstä ette mm, voineet vastata, mutta pyydän, että välitätte kysymykset kollegoillenne, jotta me sitten taas puolestamme voimme saada äh, vastaukset kysymyksiin. Näin tämä esityslistan kohta on käsitelty ja siirrymme esityslistallamme eteenpäin. Again, an exchange of views on a uh, midterm review. No niin, ja nyt äh, todella kyse on äh, sitten terveysohjelmasta. Ja äh, terveyspääosaston johtaja on paikalla. Hän esittelee meille tämän aiheen lyhyesti. Olkaa hyvä. Oikein paljon kiitoksia Alkuun hiukan tietoa arvioinnista ja sitten muutama sananen komission tulevaisuuden suunnitelmista. Komissiohan esitti arviointikertomuksensa parlamentille ja neuvostolle 11. loka marraskuuta viime vuotta. Siinä otetaan huomioon tutkimustulokset, jotka on ulkoisesti teetätetty ja siinä huomioidaan toukokuu 2016 toukokuun 2017 välinen aikana. ja Tarkoituksena on terveysalan ohjelman täytäntöönpanan tehostaminen vuosina 2018-2020 välisenä aikana. Ja myöskin vuoden 2020 jälkeisenä aikana tätä voitaisiin hyödyntää. Kolmas ohjelma on rahoitusväline EU-tason politiikan koordinoimiseksi. Tarkoituksena on täydentää nykyisiä toimia ja tarjota lisäarvoa, parantaa terveystilannetta. Neljä tavoitetta tästä löytyy. Terveyden tason parantaminen, rajat ylittävien terveysuhkien välttäminen, kestävien ja tehokkaiden terveyspalvelujen tarjoaminen ja paremman terveydenhuollon tarjoaminen. Väliaikakertomuksessa otetaan huomioon kolme ensimmäistä toimintavuotta, mutta se oli vähän liian aikaista arvioida sitä, että onko varsinaisiin tavoitteisiin päästy. Useimmat toimethan kestävät pidempään kuin kolme vuotta. Vuonna 2015 aloitetut työt, niin niihin liittyvät tiedot eivät ole ennen tämän vuoden loppua täy- käytettävissä. Alustavat tiedot ovat sellaisia, että on saatu aikaiseksi edestystä. 24 verkosto on perustettu muun muassa harvinaislaatuisten sairauksien osalta. Tarkoituksena on varmistaa myöskin, että jäsenvaltiot voivat epidemioihin puuttua nopeammin. Meillähän on olemassa esimerkkejä Ebola- ja Sika-epidemioiden osalta. Lisäksi on tarkoitus ottaa huomioon maahanmuuttopolitiikka eli että maahanmuuttajien ja pakolaisten terveyshuolet otetaan huomioon ja lisäksi kentän väen kouluttaminen. Lisäksi on saatu hyviä tuloksia aikaiseksi alkoholin haitallisten vaikutusten leikkaamiseksi, tuberkuloosin, HIV, AIDSin vastainen taistelu sekä EU-lainsäädännön aikaansaaminen lääkintälaitteiden ja lääkkeiden osalta sekä arviointi terveysteknologian puolella. Me olemme tehneet yhteistyötä myöskin OECDn kanssa luodaksemme EU-tason raportointijärjestelmän. Raportti julkistettiin vuonna 2016 ja 2017 ja tämä tullaan julkaisemaan jatkossa vuosittain. Lisäksi voin kertoa, että arvioinnin pohjalta voimme todeta, että olemme ryhtyneet yksinkertaistamaan järjestelmää, jotta ihmiset voivat esittää ehdotuksiaan nopeammin sähköistä järjestelmää käyttäen. Ja olemme myöskin rahoitussääntöjä yksinkertaistaneet. Me olemme havainneet, että lähestymistapa on tehokas ja joustava Siinä voidaan huomioida ennalta odottamattomat kriisit, kuten Ebola-kriisi tai maahanmuuttokriisit. Jatkossa on tarkoitus todellakin saada lisäarvoa aikaiseksi EU-tasolla ja varmistaa, että tuloksia voidaan hyödyntää laajemmin, hyödyntäen muitakin rahoitusvälineitä. Tämä arviointikertomus perustuu tutkimuksiin ja toimiin, jotka on toteutettu erinäisissä jäsenvaltioissa ja yhteyspisteissä. Ja järjestimme myöskin julkisen kuulemistilaisuuden 130 kommenttia otettiin vastaan ja suurin osa haluaa jatkaa tätä työtä. 97 prosenttia vastanneista olivat sitä mieltä, että EU-tason yhteistyö terveysalalla on hyödyllistä ja sitä tulisi jatkaa. Vielä muutama sananen tulevista toimista. Eli kun tämä ohjelma päättyy. Paraikaa keskustelemme siitä, että miten voisimme laatia uuden ohjelman ja varata sille riittävästi varoja, jotta järjestelmä olisi johdonmukainen, joustava ja luonteeltaan sellainen, että parhaiten käytämme synergiavaikutuksia hyväksi. Meidän täytyy mahdollisimman keskittyneesti kes- toimia ja kohdennetusti. Tarkoituksena on vahvistaa olemassa olevia toimia, jotta todellista lisäarvoa voidaan saada aikaiseksi, toimia laaja-alaisemmin ja että tehdään yhteistyötä monien muidenkin EU-ohjelmien kanssa. Näin voimme saavuttaa keskeisimmät tavoitteemme. Eli että jäsenvaltiot voivat investoida innovointiin ja tutkimukseen järkevällä tavalla, älykkäällä tavalla. Tarkoituksena on myöskin antaa mahdollisuutta käyttää muitakin rahoitusvälineitä hyväksi ja että terveysohjelma voidaan linkittää tiiviimmin muihinkin Euroopan unionin tason toimenpiteisiin. Kiitoksia. Kiitoksia sitten kollegat, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoron. Ah, Rova Krostet, te ensimmäisenä esittelijänä saatte puheenvuoron. Olet esittelijänä nykyisessä terveysohjelmassa, joten teillä on ensin mahdollisuus antaa oma näkemykseni. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan tottahan on se, että tämä kolmas terveysohjelma, jonka budjetti on 500 miljoonaa euroa, Sehän vaikuttaa kovin vähäiseltä, kun ajatellaan terveyspolitiikan epätasa-arvoisuuksien poistamista 27 jäsenvaltiossa, mutta tämä on kuitenkin ohjelma, joka tulee olemaan hyödyllinen terveystavoitteiden saavuttamiseksi. No, ajatellaanpa nyt tässä näitä eurooppalaisia viiteverkostoja. Näiden kehitystä täytyy ehdottomasti kiirehtiä. Tämä hommahan olisi pitänyt jo hoitaa aikaa sitten, jopa vielä kaukana ollaan siitä. Ajattelen myös tässä komission ehdotusta, joka liittyy lääketieteellisen teknologian arviointiin. Tässä ennakoidaan, että komission toimet tulevaisuudessa osittain rahoitetaan tällä terveysohjelmalla. No jos halutaan, että tämä yhteistyö olisi todella tehokasta, niin on aivan tähdellistä suunnata riittävät resurssit siihen. Sitten kun puhuttiin äh, talousarviorajoituksista, olin hyvin huolissani olen kuullut myös komission mahdollisista ehdotuksista tulevan monivuotisen rahoituskehyksen osalta. Olen ymmärtänyt, että terveysohjelmasta saattaa tulla tällainen globaali ohjelma, jonka nimi on yhteismarkkinoiden ohjelma, jossa puhutaan elintarviketurvallisuudesta, ihmisten terveydestä, kasvi- ja eläinten terveydestä. No eihän mulla ole minulla mitään ongelmaa yhdistää terveys ja kasvu. Kolmas ohjelmahan olikin nimeltään terveyskasvun edistäjänä, mutta minä täysin vastustan tällaista strategiaa, jossa terveysohjelma asetetaan toiseen kategoriaan. Siitä tulee täysin näkymätön ja käsittämätön kansalaisten silmissä. Terveys koskee kaikkia Euroopan kansalaisia heidän jokapäiväisessä elämässään. Yhteismarkkinat herättävät heissä paljon vähemmän ajatuksia. Tässä ei pidä hukuttaa tätä terveysohjelmaa ottamalla siihen kansanterveys ja eläinten ja kasvien terveys mukaan. Kyllä tunnustan, että kaikki liittyy kaikkeen. Kaikki liittyy myös ympäristöön. Mutta minä vetoan tällaisen erillisen terveysohjelman puolesta, joka voisi olla ihan omana itsenään tulevissa monivuotisissa rahoituskehyksissä. Ja komissio toivottavasti tukee tätä ehdotusta eikä ole sitä vastaan. Ja todella vetoaisin kaikkiin kollegoihin, jotka ovat huolissaan terveyskysymyksistä. Tämä on sellainen alue, yksi niistä alueista, jossa voidaan lisää arvo Euroopan unionin osalta osaa kansalaisten silmissä. Tämä on kyllä erittäin tärkeää. Täytyy osoittaa, että me emme jätä huomiota tätä kysymystä. Minä todella luotan nyt teihin, hyvät kollegat, koska mitä enemmän meitä on tämän takana, sitä pitemmälle pääsemme. Kiitokset äh, edustaja Kostet. Nyt äh, terveys- ja ympäristötyöryhmän yhteispuheenjohtajat. Äh, ensin edustaja Kalleson Ruis. Kiitoksia puheenjohtaja ihan samalla linjalla kuin äh, kollega Grosteetkin. Olen äärimmäisen huolissani, olen äärimmäisen huolissani, koska niin kuin tässä Grostetkin jo totesi, äh, nämä huolet ovat hyvin perusteltuja. Tässä on todellinen vaara olemassa, jos tästä ohjelmasta tulee ikään kuin yhtenäismarkkinoiden ohjelman alaohjelma, niin se tulee katoamaan, häviämään kerta kaikkiaan. Ja näin ollen tällä hetkellä olemme kuulleet näitä huhuja. Vasta en tiedä, pitävätkö ne paikkansa, mutta haluaisin kuulla, että onko myös terveys pääosasto vaarassa seuraavassa komissiossa. En tiedä, mutta tämä on äärimmäisen tärkeää, koska terveyskysymykset ovat niin tärkeitä Euroopan unionissa ja tämä ala, jos mikä tarjoaa EU-lisäarvoa. Kun ajatellaan ylipäätään terveysalaa, terveydenhuoltoalaa, niin EU-lainsäädäntö siinä on toimivaltaa, koska se pakottaa korkeimpien standardien kunnioittamiseen eri ohjelmissa eri aloilla. Eli parempaa tapaa hoitaa näitä asioita kuin EU-taso ei ole. Ja kun ajatellaan ne ehdotuksen, mitä tulee terveysalan teknologian arviointiin, niin tämä rahoitushan tulisi tästä ohjelmasta. Tätä pidän vähän kummallisena, kun ajatellaan Euroopan unionin haasteita ja ratkaisuja, niin ei tämä ohjelma nyt varmastikaan nää, voi olla rahoituslähteenä. Olen huolissani tästä rahoitusehdotuksesta e, ja siitä, että omaa talousarviota ei ole ehdotettu. Tämä on äärimmäisen, äärimmäisen huolestuttava tilanne. Tämä on yksi niistä <laughs> ohjelmista, joilla, joka tarjoaa kansalaisille kaikkein eniten eurooppalaista lisäarvoa ja on vielä niin äärimmäisen tärkeä ala ylipäätään. Kun puhutaan monimuotoisesta rahoituskehyksestä, niin viime viikolla täysistunnossa Äänestimme tästä puiteehdotuksesta ja kun ajatellaan sen sisäistä rakennetta, niin itse asiassa terveysohjelmasta ei enää puhuta ja de facto vaikuttaa siltä, että tässä on nyt aie sen poistamiseksi ja me olemme todella todella tiukasti sen kannalla ja puolustamme sitä. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Peterle. Spoštovana Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Hyvät kollegat, olen aivan täysin samaa mieltä täällä jo sanotun suhteen. Uskon nimittäin, että ei olisi järkevää, että terveys kuuluisi alisteisesti muihin politiikoihin EU-tasolla. Jos katsotaan terveyssuuntauksia, niin on nähtävissä, että terveys, jos mikä, pitäisi olla unionin politiikkojen keskiössä. Tavan kansalaiset, kuten minäkin, niin ymmärtävät, että lisäarvoa EUn kautta olisi saatavissa ja pitäisi saada. Minä uskon vakaasti siihen, että voimme synnyttää lisäarvoa ilman Lissabonin sopimuksen muuttamista, sillä me tiedämme, että sellainen muutos ei ole helppo tehtävä, mutta asiantuntemuksen kautta voimme saada enemmän aikaiseksi. Ja olen samaa mieltä edustaja Grostetin kanssa sen suhteen, että tämä on erittäin tärkeä ohjelma, josta hyötyvät kaikki. Ja kysyisinkin komissiolta seuraavaa. Miten jäsenvaltiot ovat suhtautuneet asiaan? Komissio lähtee siitä, että jäsenvaltiot panostavat enenevässä määrin tähän ohjelmaan, mutta voitteko kertoa, että missä määrin jäsenvaltiot ovat tyytyväisiä komission ehdotukseen. Se on aika lailla laaja. Se ei käsittele vain ainoastaan syövän ehkäisyyn liittyvää toimintaa, joten miten jäsenvaltiot ovat reagoineet komission tarjoukseen? Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten Schreier-Pyrik, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, François Crostet sanoi tämän hyvin selkeästi. Puhutaan sisämarkkinoista, mutta nyt puhutaan eh, ihmisistä, puhutaan vauvoista, puhutaan nuorista, puhutaan kaikista, eh, puhutaan äärimmäisen tärkeistä asioista, eh, joissa kyse on tietenkin myös rahasta, mutta tässä valiokunnassa olemme kaikki täysin yhtä mieltä, joten itsekin haluan komissiolta kuulla, että miten tämä asia sitten hoidettaisiin esimerkiksi Alankomaissa apteekeilla ei enää ole kylliksi lääkkeitä ja sitten kysytään, että mitä te Euroopassa teette asian hoitamiseksi. No niin, ei se ole Euroopan tai komission äh, asia, äh, vaan äh, terveyttä ei saa koskaan vaarantaa. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Zorinia. Kiitoksia puheenjohtaja. Viime vuoden toukokuussa esitin komissiolle kysymyksen, joka lähti liikkeelle siitä toteamuksesta, että kovin vähän on harmonisointia eri jäsenvaltioiden rokotustilanteen osalta. Ja kysyisinkin, mitä komissio aikoo nyt tehdä tämän yhdenmukaistamisen edistämiseksi, vaikka tämähän on jokaisen jäsenvaltion vastuulla periaatteellisesti, niin että voitaisiin saavuttaa tällainen rokotusyhteneväisyys. Joissakin maissa rokotukset saattavat olla oikeudellisesti velvoittavia, toisissa ei, mutta yleinen rokotuskate on hyvä. Pakollisten rokotteiden osalta jäsenvaltioiden välillä on merkittäviä eroavaisuuksia väestön keskuudessa. Ja tässä terveysohjelmassa, josta nyt keskustelemme, siinä pitäisi olla jonkinlainen yhteis toimi niin, että voitaisiin edistää tätä rokotuskysymystä ja osoittaa rokotuskattavuuden edut. Omassa maassani tämä on ollut paljon tapetilla tämä kysymys ja haluaisin kysyä komissiolta, mitä konkreettisia toimia tässä terveysohjelmassa on mukana, et, niin että yhdeltä, yhtäältä voidaan parantaa ää, tiedotusta rokotusten eduista ja toiseksikin olisi tällainen yhteinen foorumi rokotusten osalta niin, että jäsenvaltioiden kattavasti saataisiin hyvä rokotekate aikaiseksi. Kiitos. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, niin sitten Ryan, voitte vastata. Olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia mitä tulee esitettyyn huomioihin, niin toteaisin alkuun seuraavaa, että viiteverkostot on jo aloitettu ja me katsomme, että miten pikkuhiljaa tätä verkostoa voitaisiin laajentaa. Tietenkin kaikki riippuu siitä, että nykyjärjestelmä jo toimii. Me emme halua lähteä liian nopeasti laajentamaan verkostoa ennen kuin 24 yhteisverkosto toimii kunnolla siltä pohjalta lähdetään kehittämään sitten IT-välineitä tiedon vaihtamiseksi, potilastietoja verkoston jäsenten välillä. Mutta minun mielestäni nyt on jo päästy hyvin eteenpäin, kun on 24 verkosto. Ja sitten pikkuhiljaa lähdetään laajentamaan järjestelmää, kunhan pohja on riittävän vankka. Eli tämä on vielä kesken tämä projekti. Sitten teknologian käyttö, teknologian arviointi, se liittyy lainsäädäntöehdotukseen, johon palataan ihan tuota pikaa. Mutta siihen, mitä tulevaisuuteen liittyen täällä tiedusteltiin, 30-50 prosenttia koko budjetista keskittyy lainsäädännön täytäntöön panoon. Tietenkin voidaan keskustella toissijaisuusperiaatteesta ja siitä, että terveys liittyy kansalliseen toimivaltaan, mutta 30-50 prosenttia nykyrahoista, jotka on tarkoitettu lainsäädännön tukemiseksi tupakkalainsäädäntöön, veri, tai rajat ylittävän terveydenhuoltoon, niin tässä keskitytään juuri siihen, että yleiseurooppalainen lähestymistapa toimisi. Ja terveydenhoitoon direktiivi, joka on erittäin tärkeä lainsäädäntöhanke, sekin liittyy tähän, joten on selvästi nähtävissä, että nykybudjettikin siinä on varattu 30-50 prosenttia unionin lainsäädännön tukemiseksi. Eli kyllä tämä perustuu juuri lisäarvon tuottamiseen, ajatukseen ja siihen, että meillä olisi unionissa johdonmukainen yhtenäinen lähestymistapa käytössä. Mitä taas tulee kollega Peterleen kysymykseen, eli parhaiten, parhaiden käytänteiden vaihtamiseen tarjolla oleva tuki. Tarkoituksena on kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen ja niihin liittyvien töiden tukeminen unionin ja kansallisella tasolla. Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet varsinkin SDG 3, eli siihen, että kroonisten ja tarttuvien tautien määrä on vähennettävä. Ja komissio tukee jäsenvaltiota siten, että nyky hyviä käytänteitä voidaan käyttää jatkossa. Mutta ei käytetä vain ainoastaan terveysohjelmaa, vaan muitakin rahoituslähteitä. Ja ehkäpä pari esimerkkiä sallittakoon tässä yhteydessä hyviin käytänteisiin liittyen, joita on hyödynnetty jäsenvaltiotasolla. Muun muassa syöpäseulontajärjestelmän käyttöönotto niissä maissa, joissa sitä ei vielä käytetä. Eli tämä on vapaaehtoinen ratkaisumalli, mutta jäsenvaltiot ovat halukkaita työstämään sitä. Ja toisaalta taas lääkärin annettavat ohjeet, eli esimerkiksi jos kyse on potilaasta, joka on lihava, niin lääkäri voi ikään kuin määrätä tällaista ohjattua liikuntaa. Tässä on pari esimerkkiä, joita on käytetty laajemmaltikin ja rahoitus on saatu juuri terveysalan toimintaohjelman kautta. Ja sitten kolmas huolenaihe, joka tuli täällä esille, liittyi rokotukseen ja rokotusohjelmien yhdenmukaistamiseen. Kollega Sorin jo otti tämän esille. Komissio suunnittelee, kuten Juncker omassa unionin tilapuheessaan ja komission toimintaohjelmassa on esitetty, niin juuri rokotusohjelmien käyttöönotto, niin siinä puututaan juuri tähän kansalaisten hulottumuuteen rokotusten osalta ja sitten rokotteiden saatavuuteen – sillä ongelmana on ollut juuri se, että välttämättä kaikkia rokotteita ei ole aina ollut tarvittaessa tarjolla. Ja sitten tiedon vaihtokaan ei ole ollut rokotusaikatauluihin liittyen kitkatonta. Komissio on aloittamassa terveysohjelman rahoittaminen ja Ranskan vetämän 20 jäsenvaltion ohjelman ja hankkeen. Se alkaa syyskuussa ja tarkoituksena on vahvistaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä juuri rokotuspolitiikan saralla. Ja lopuksi vielä rokotuksiin liittyen, että tämä yhteinen hankinta strategia ja sopimus, niin sitä on käytetty jo kertaalleen, mutta nyt sitä käytetään ja 19 jäsenvaltion pandemisten rokotteiden saatavuuden takaamiseksi. 19 jäsenvaltion kanssa komissio siis järjestää yhteisen hankintaprosessin rokotteiden tarjoamiseksi. Ja tämä projekti on käynnissä. Eli tästä näette, että komissio toimii rokotteiden saralla, mutta me käytämme myöskin nykyistä terveysalan toimintaohjelmaa, jotta jäsenvaltiot voivat tehdä yhteistyötä. Esimerkkinä tämä Ranskan vetämä hanke. Ja nyt olemme ensimmäistä kertaa unionin tasolla hankkineet ison määrän rokotteita jäsenvaltioiden käyttöön. Ja sitten tähän tulevaan kysymykseen koskien rahoitusta. Monivuotista rahoituskehystä ei ole vielä hyväksytty komission taholta. Monia esimerkkejä on pöydällä ja monia malleja on käyty läpi, mutta komissio tosikin näitä asioita puidaan. Ja haluaisin kyllä mainita sen verran, että komissio kyllä haluaa puuttua ohjelmien lukumäärää. Niitä on aika monta ja me yritämme niputtaa niitä aloittain. Tästä olisi hyötyä siinä mielessä, siinä mielessä, että rahaa voidaan siirtää helpommin yksittäisten hankkeiden sisällä. Yksi oiva esimerkki liittyy maahanmuuttokriisiin kun meillä oli ongelmia siirtää varoja paikasta toiseen, ohjelmasta toiseen, niin silloin kävi ilmi, että miten hankalaa se on, kun rahat on korvamerkitty tiettyihin yksittäisiin ohjelmiin, joten ohjelmien välinen varojen siirto oli hankalaa. Joten para-aikaa komissio tarkastelee sitä mahdollisuutta, että miten voitaisiin ohjelmien välistä synergiaa vahvistaa. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että ohjelmien luonne muuttuisi tai että ohjelmat häviäisivät kokonaan, vaan ne vain niputetaan suurimmiksi kokonaisuuksiksi. Ja jos katsotaan budjettia, niin sielläkin budjettikohtien alle ympätään isompia kokonaisuuksia. Tähänkin liittyen MFF ehdotukset menevät mutta kuten sanottu, enempää en voi tässä vaiheessa vielä sanoa, sillä monivuotisiin rahoituskehyksiin liittyvää lopullista päätöstä ei ole vielä tehty. Kiitoksia. Haluaisin kiittää teitä näistä selity- selvityksistä. No en ole kuitenkaan vakuuttunut valitettavasti. Kyllä minä ymmärrän sen, että asioita täytyy yksinkertaistaa näin teknokraattisessa ja byrokraattisessa mielessä, mutta nyt me puhumme politiikasta isolla peellä. Se on politiikkaa todella sanan varsinaisessa mielessä ja sillä osoitetaan kansalaisille, että terveyspolitiikka merkitsee jotain Euroopan tasolla. No, jäsenvaltiot ovat, niillä on itsemääräämisoikeus, kun ajatellaan sosiaaliturvajärjestelmää, mutta mutta Eurooppa, jos ei se tässä työnnä jäsenvaltioita eteenpäin, niin kansalaiset joutuvat uhreiksi. Minä en voi hyväksyä, ja uskon, että kollegat ajattelevat samalla tavalla, että meillä on tällainen otsikko, jossa puhutaan elintarviketurvallisuudesta. No, terveyspolitiikka menee kyllä vielä ensisijalle elintarviketurvallisuuteen ja eläinten ja kasvien terveyteen liittyen. No kyllähän tässä nyt voidaan tehdä kokonainen rypäs tässä, johon, jonka avulla voidaan hyödyntää paremmin erilaisia budjettikohtia ja niin edelleen. Tai pois, jos tässä kysymys on siitä, että poistetaan sitten terveyspolitiikan budjettikohdat jonkun toisen ö, budjettikohdan osalta, vaikka kasvien tai eläinten terveyden osalta, niin minä en kyllä hyväksy tällaista. Kollegat varmaan ajattelevat samalla tavalla. Tässä on vuosia taisteltu eurooppalaisen tason terveyspolitiikan puolesta. Ja sitten kun meillä on tämä valiokunta, jossa on kysymys sekä kansanterveydestä että ympäristöstä, niin jotkut halusivat poistaa tästä tämän jälkimmäisen osan joka viides vuosi kyseenalaistetaan terveyspolitiikkaa. Jos parlamentin jäsenet eivät olisi täällä puolustamassa kansalaisia heidän terveyttänsä, niin kukapa heidän puolestaan sen tekisi? Tässä halutaan todellista politiikkaa Euroopan komissiolta. Minä oikein hyvin ymmärrän teitä, mitä sanoitte komission edustajana. Puhuitte mielenkiintoisia asioita, mutta varmaan ajattelette kuitenkin samalla tavalla kuin mekin. Meillä on valiokunta, joka on hyvin innoissaan asiasta, mutta on samalla hyvin turhautunut, koska meillä ei ole resursseja, eikä komissio vie eteenpäin tarpeeksi näitä terveyspolitiikkakysymyksiä, joten pyydän nyt valiokunnan kollegoita todella tarttumaan asiaan ja sanomaan komissiolle, että nyt riittää. Wow. Um, thank you very much. So this concludes our... Suuret kiitokset. Näin tämän päivän keskustelu päättyy. Tällä tavalla aika värikkäiseen puheenvuoroon, niin kaikki olemme kyllä samaa mieltä siitä, että ajamme tätä asiaa kaikin voimin täällä kansanterveysvaliokunnassa. Parhaat kollegat, näin tämän päivän työt on saatu hoidettua huomisaamuna kello 9 koordinaattorit ja 10.30 valiokunnan kokous. Nähdään silloin. Kiitos.